Esityksen mukaan seuraa nyt keskustelu ensisijaisesta tiedustelusta artiklan 130b mukaisesti työjärjestyksessä. Tällä kertaa se koskee Euroopan laivarakennusalueen tilaa. Aluksi puhuu kysymyksen laatija herra Jakovcic, viisi minuuttia. Industrialski sektori pomorske opreme. Puhemies, teollinen se, sektori on laivanrakennusteollisuuden alalla ollut vuosikymmeniä Euroopan unionin strategisimpia aloja. Noin 450 000 ihmistä työllistyy tälle alalle EUn jäsenvaltioissa. Ne ovat tärkeitä sekä taloudelliselta että sosiaaliselta kannalta, sillä ne tarjoavat laadukkaita työtilaisuuksia suuryrityksille ja pk-yrityksille ja edistävät alueellista teollisuusinfrastruktuuria. Euroopassa on noin 150 suurta telakkaa, joista monet toimivat aktiivisesti maailmanlaajuisilla markkinoilla ja joiden markkinaosuus on noin 6 prosenttia vetoisuuden mukaan laskettuna. Komission jäsen Euroopan lavan rakennusmaat ovat kuitenkin liian heikkoja selviytyäkseen kilpailupaineista, erityisesti Aasian suunnasta, Kiinasta, Etelä-Koreasta siellä maille on laadittu kansallisia laivanrakennusstrategioita ja selkeästi halutaan näiden muodossa tukea teollisuutta. Onko komissio suunnitellut Leadership 2020-aloitteen pohjalta Euroopan merenkulku- ja laivarakennusalalle kokonaisvaltaisen teollisuusstrategian, jonka avulla tuetaan tämän merkittävän alan kilpailukykyä, taloudellista kestävyyttä ja kasvua pitkällä aikavälillä? Toteuttaako komissio konkreettisia toimenpiteitä, jotta tämä pitkälle kehittynyt arvokas kilpailuetu säilyisi ja sitä tuettaisiin? Onko selkeitä toimia, politiikkaa, jotta voidaan puuttua myös epäreiluun maailmanlaajuiseen kilpailuun ja sääntöjen puutteisiin? Nämä ovat minun esittämiäni kysymyksiä. Luonnollisesti haluan kiittää teitä siitä, että esittämäni aihe on nostettu keskusteluun ja olen pahoillani siitä, että omasta maastani muita kollegoita ei ole mukana tässä keskustelussa. Tämä on kotimaallani erityisen tärkeä aihe. Nyt haluaisinkin keskittyä Kroatian laivanrakennukseen. Tiedän, miten tärkeää on säilyttää Kroatian laivanrakennusteollisuus. Näin voimme säilyttää työpaikat ja tämän lisäksi myös osaamisen ja taidon. Me voimme toimia tällä alalla myös innovatiivisesti. Näin ollen tarvitsemme pitkän aikavälin suunnitelmia ja toimia myös Euroopan unionin toimielinten taholta. Pulassa, Splitissä ja muissa paikoissa edelleenkin on yrityksiä, mutta ne tarvitsevat kyllä tukea Euroopan unionilta. Luonnollisesti pääongelma liittyy rahoitukseen. Laivan rakennusta on myös rahoitettava ja täytyy myös tukea niitä, jotka ovat ostamassa näitä laivoja. Haluankin vedota komission, jotta ehdotettaisiin aivan erityistä välinettä, eli laivanrakennusteollisuuden äh, rahoitusvälinettä. Usein puhumme täällä siitä, että tarvitsemme uutta teollistamista Eurooppaan. Eikö olisi tarpeen myös säilyttää ne teollisuuden alat, joissa on tieteellistä, teknologista osaamista, niin että ne voivat myös jatkossa kantaa oman vastuunsa Euroopan unionin rakentamisesta. Meidän on estettävä Euroopan unionin jäsenvaltioiden laivarakennusteollisuuden alan telakoiden sulkeminen. Tässä luonnollisesti tarvitaan komission ja jäsenvaltioiden hallitusten välistä yhteistyötä. Emme voi vain katsoa sivusta, kuin yksi keskeisistä teollisuuden aloista EU-ssa katoaa ja hyväksyä sitä, että meidän kumppanimme aivan avoimesti tukevat laivanrakennusteollisuutta kansallisesti. Ymmärrän, että on tarvetta toimia markkinalähtöisesti. Olen alderyhmän jäsen, mutta jos kilpailu on epäreilua, epäliberaalia ja nämä muut maat tekevät kaikkensa pelastaakseen oman teollisuuden alansa, niin meidänkin tulisi toimia saman tapaan. Emme voi olla hiljaa, kun kilpailukyky menetetään maailmanlaajuisesti. Laivan rakennusala on teollisuudelle hyvin tärkeä ala EU-ssa, sillä laivat ovat eurooppalaisia tuotteita. Niihin tarvitaan myös paljon sellaisia raaka-aineita, joita äh, tuodaan monista maista ja sitten kokoaminen tapahtuu yhdessä ja tietyssä jäsenvaltiossa. Eli tarvitaan uusi suunnitelma laivan rakennusteollisuuden säilyttämiseksi EU-ssa. Kiitos kollega Jakovcic. Komission puolesta puhuu nyt komission jäsen Bienkovska. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Ensinnäkin haluan kiittää teitä siitä, että meillä on mahdollisuus keskustella tästä tärkeästä sektorista Euroopan teollisuudessa. Tämä on hyvin tärkeä ala useimmille Euroopan jäsenvaltioille. Haluaisin aloittaa puhumalla laajemmasta kontekstista. Kuten muistatte, vuoden syyskuussa puheenjohtaja Juncker lähet voimakkaan poliittisen viestin siitä, että on tarvetta tehdä teollisuudestamme voimakkaampaa, kilpailukykyisempää. Ja vain muutama viikko sen jälkeen esittelimme komission kattavan teollisuuspolitiikkastrategian, jossa on uusi, uusia toimia. Strategiassa käsitellään olemassa olevia aukkoja niissä toimissa, joita tämä komissio ja tämä parlamentti joutuvat, voivat vielä toteuttaa, vaikka aikaan vähän jäljellä. Uskon, että voimme vielä tehdä jotakin. Joten tämä paperi on horisontaalinen, se kattaa kaikkia alueita, sille pyritään samaan aikaan innovaatioita ja sopeuttamista, mutta näissä puitteissa haluaisin kuitenkin todeta vain, että että laivarakennusteollisuus on yksi monista sektoreista ja jotkin toimet voivat olla sellaisia, että e, niiden osalta voidaan todeta samanlaisia toimia, mutta erityispiirteitä myöskin eri sektoreilla, mutta tarvitaan konkreettisia toimia, jotta voidaan saada aikaan teollisuuden muuttumista tietyillä sektoreilla, ja tämä on juuri esimerkki siitä, mitä olemme tekemässä. Nämä teollisuuden alat, laivanrakennus ja e, merialan laitteiden sektori on tärkeä taloudellisesti ja, ja yhteiskunnallisesti. Aivan oikein mainitsitte tämän. Kysymys on korkeanlaatuisista tehtävistä, jotka edistävät alueellista taloudellista kehitystä. Mutta ajatellen globaalia markkinatilannetta se pysyy vaikeana monille yrityksille Euroopassa. Tätä taustaa vasten Leadership 2020 kattaa olennaiset sidosryhmät. Se on tärkeä aloite, joka keskittyy innovaatioon, rahoituksen saatavuuteen, pätevyyteen, markkinoille pääsyyn ja myöskin joihinkin kannustimiin, joilla tuetaan telakoita ja merialan merkukulaiteteollisuutta. Ja näissä aloitteissa komissio pitää näitä prioriteetteja. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen siitä, onko komissio tukemassa pitkällä tähtäyksellä kilpailukykyä. Tämä 2020 luo pohjaa tälle ja tämä on, nämä monet näistä tavoitteista toimista ovat sellaisia, että silloin sidosryhmät ovat mukana määrittämässä niitä. Jotkin toimet, jotka liittyvät siihen, että neuvotellaan kolmansien maiden kanssa ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, ovat sellaisia, joissa komissio neitä joko käynnistää tai seuraa. Toinen kysymys, joka liittyy siihen, miten voidaan säilyttää tällaista pitkälle kehittyä arvokasta kilpailuetua, joka on Euroopan laivarakennusalalla. Leadership 2020 tavoitteena on ollut identifioida uusia mahdollisuuksia innovaatioiden ja vihertämisen, soveltamisen, uuden teknologian käyttämisen osalta monipuolistamisen tavoitteiden esittämistä myöskin, että panna päähusille markkinoille. Nämä strategiset päätökset, jotka liittyvät merenkulkualaan, niin on, niissä on esimerkiksi tavoitteita päästöjen vähentämisessä, jotka ovat myöskin haaste ja tavoite. Myöskin tämä Leadership 2020, jossa on paljon innovaatiota ja vihertämistä, on edelleen sana, että se on voimassa oleva tärkeä asia. Ja kolmas pilari Leadership 2020, siinä on pyrkitty selvittämään uusia markkinamahdollisuuksia ja myöskin katsomaan päästöjä ja energiatehokkaiden päästövapaiden energiatehokkaiden aluksien luomista joten kilpailuasemaa ei voida säilyttää, jos emme ylläpidä eh, inhimillisen pääoman ja tietotaidon ja niihin liittyvien taitojen olemassaoloja. Vuonna 2015 komissio ja ehdotus, joka koskivat eh, laivanrakennusteollisuutta, niin luotaisiin tällainen sektorin eh, alan pätevyysneuvosto, jossa jos pystytään siis luomaan, on siis tämä on tavoite, johon on pyritty eteenpäin. Ja toinen tavoite, jota pidämme tärkeänä, on se, että merenkulkualan teknologian osalta tärkeää ollut se, että siitä on tullut yksi prioriteetti ja tällainen urautava sektori. Mä olen valinnut muutamia sektoreita, jotka olisivat ensimmäisiä, jotka saavat rahoitusta ja niihin kuuluvat myöskin merenkulkuala uudessa Euroopassa. Euroopan äh, pätevyysagendassa tämä on ollut esillä sitten myöskin Erasmus Plus. Sen puitteissa olemme tukeneet sitä, että äh, tukeneet lukuisuuden miljoonien äh, arvosta tätä sektoria ja siihen liittyviä toimia. Uh, ja mitä tulee sitten politiikkaan ja siihen, että katsottaisiin uhkia, jotka liittyvät maailmallisten kauppasääntöjen puuttumiseen. Tämä kysymys, niin Euroopassa täytyy selviytyä kilpailupaineesta, joka tulee Aasiasta tällä sektorilla. Ja tässä liittyy 2080 pyritään muutoksiin. Komissio edelleen neuvottelee OECDn eh, työryhmän puitteissa asiasta ja, ja kuudes EUn ja Kiinan välinen rakennus vuoropuhelu pidettiin viime vuoden eh, maaliskuussa. Ja Kiinassa on olemassa rajoituksia, jotka liittyvät omistusmääräyksiin, tukien myöntämiseen ja teollisen tekijänoikeuksien suojaan. Tietenkään nämä välttämättä eivät johda tuloksiin nämä keskustelut, mutta ne ovat ainoa tapa, jolla voidaan osoittaa Kiinalle ja myös muille tahoille, mitä on se, että mikä ovat ne hyödyt, joita saadaan siitä, että on olemassa kauppa, joka perustuu reilulle periaatteille – mitä tulee sitten suoriin investointeihin, totta kai Euroopan täytyy pysyä avoimena suorin ulkomaisille investoinneille, mutta ei pidä olla naiveja. Avoimuus ei voi merkitä sitä, että sallittaisiin ulkomaisten hallitusten tai, ul- tai ulkomaisten valtionomistavien investoijien mahdollisuuksia toteuttaa omaa agendansa, ne saattavat pyrkiä saamaan valvontaansa eurooppalaisia yrityksiä ja näin sellaisten yritysten, jotka ovat erittäin tärkeitä EUlle kansallisen turvallisuuden tai muista syistä. Ja parlamentti ja neuvosto nyt käsittelevät tähän liittyvää aloitetta. Tässä pyritään katsomaan suoria ulkomaalaisia investointeja, katsomaan mitkä niistä voisivat olla riskejä, myöskin mitä tulee satamiin ja talkoihin. Ne kuuluvat tämän esityksen puitteeseen, jonka mainitsin. Komissio on pyrkinyt katsomaan myöskin laivanrakennusalan ja merenkulkualan globaalistumisaloite. Tätä kautta on voitu määritellä erinäisiä haasteita, mutta tärkeämpää on se, että on voitu antaa konkreettisia suosituksia, joista komissio keskustelee teollisuuden edustajien kanssa. Ja totta kai tulemme tekemään myös johtopäätöksiä asioista, ja tämä on sitten se keskustelu, joka liittyy myöskin seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Kiitos. Kiitos, rouva komission Bienkowska. Ja nyt kollega Kelly kolme minuuttia. Puhemies, komission jäsen, kaikki viisi, kuusi kollegaa, jotka ovat paikalla. Minulla on ilo edustaa kansanpuoluetta tänään. Kansanpuolue on luonnollisesti täysin sitoutunut Euroopan teollistamiseen ja kilpailukyvyn säilyttämiseen. Haluaisin vielä toistaa tämän Alden kysymyksen. Sehän esitettiin Jakovicin toimesta hienolla tavalla. Laivanrakennusteollisuuden tulevaisuus on nyt uhattuna. Vain selkeä laivanrakennuspolitiikka EU:ssa, joka tarjoaa yhtenäistä lähestymistapaa suhteessa kansainväliseen kilpailuun auttaa EUta selviytymään näistä kilpailun haasteista. Meidän on kehitettävä yhteinen strategia suhteessa esimerkiksi aasialaisiin kilpailijoihimme. Kotimaani Irlanti on saarivaltakunta. Siellä on kukoistava laivanrakennusteollisuutta ja olemme myös yhtyneet äh, näihin EUn ponnisteluihin tällä alalla. 20-30-luvulla Kokista tuli tärkein maamme laivanrakennuskeskus. Ja aina 60-luvulle saakka ala oli tärkeää Noin 1100 ihmistä työllistyi laivanrakennusteollisuuteen ja telakoille omassa maassani. Myös paljon aluksia rakennettiin esimerkiksi merivoimien palvelukseen. Ikävä kyllä telakat suljettiin vuonna 1984, työpaikkoja menetettiin ja laivanrakennusala on sitten kuihtunut Irlannissa sittemmin. Kehitys on jatkunut tähän suuntaan. Kuitenkin pieniä veneitä, laivoja rakennetaan ja on myös korjaustoimintaa. Tämä ala tarjoaa mahdollisuuksia sille, että laivan rakennusteollisuus voisi nousta uudelleen. Myös Limerick omassa vaalipiirissäni on hieno satama kaupunki nyt yritetään toimia niin, että sataman asema päivitettäisiin, nostettaisiin ja sen potentiaalia lisättäisiin. Äh, olen Limerickissä puhujana näissä aiheissa lähitulevaisuudessa. Haluan kiittää komissiota, joka on myös mukana tuossa tapahtumassa. Sitten on paljon myös kalastussatamia omassa vaalipiirissäni. Nämä ovat kalastussatamia, jotka ovat elintärkeitä vaalipiirin talouden kannalta ja toivottavasti niitäkin voidaan kehittää. Omassa vaalipiirissäni on myös satama, jota käytetään autolauttaliikenteessä. Äh, Rosslerin satama on kyseessä ja sekin on hyvin tärkeä paikallisesti. Meillä on mahdollisuus toimia aivan niin kuin puhemies on sanonut, eli lopetetaan tämä teollisuuden raiskaaminen Euroopassa ja kehitetään sitä edelleen. Kiitos. Kiitos. Kollega Kelly. Kollega Mamikis haluaa esittää kysymyksen. Sallitteko tämän? Kollega Mamikis, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos kollegat Kiitos siitä, että sain esittää kysymyksen. Käyttäen sinistä korttia. Mehän nyt tiedämme, että laivarakennusala Euroopassa on hyvin tärkeää, mutta Kiina on huomattava kilpailija. Uskotteko, että lähitulevaisuudessa me Eurooppa pystymme olemaan todella kilpailukykyisiä suhteessa Kiinaan? I think that not only we will meidän on oltava kilpailukykyisiä. Ja näin myös varmasti olemme. Komission sen totesi, miten me voimme palauttaa kilpailukykyä ja auttaa satamojamme. Kun vahvuus yhdistetään, niin uskon, että tätä kautta voimme tehdä valtavan paljon auttaaksamme laivanrakennusteollisuutta ja kilpailaksemme Kiinaa ja muita vastaan. Euroopan on palautettava teollinen vahvuutensa, aivan niin kuin mainitsen suhteessa puhemies Tajanin puheenvuoroon. Tässä me onnistumme yhdessä komission ja sen valtioiden kanssa. Kiitos kysymyksestä. Kiitos. Nyt saa puheenvuoron kollega Mamikins, viisi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen. Tänään Eurooppa edelleen on tärkeä toimia maailmanlaajuisessa laivanrakennusteollisuudessa, mutta kysynnän odotan vain alhaista Euroopassa seuraavana kymmenen vuotena. Se merkitsee sitä, että ala tulee kohtaamaan huomattavia haasteita. Nähdäkseni on vain muutama henkilö täällä salissa, mutta se ei sunkaan tee aihetta vähemmän tärkeäksi. EU on merialan voima ja meidän pitää todellakin katsoa, mitä hyötyä tästä sektorista on. Eurooppalainen projektimme on ainutkertainen ja naapurimme miettivätkin siksi, miten me olemme voineet taata vakaat säädöspuitteet, mutta on pidettävä mielessä sitten, että EU ei ole pelkästään sääntöjä ja asetuksia, vaan kysymys on myös geopolitiikasta. Merialan teollisuus kuuluu pitkälti voiman politiikkaan. Se, että ollaan postmoderni, voimakas valta maailmassa, jossa on kansallisvaltioita, merkitsee sitä, että olla myöskin toimiva valta tällä alalla. Pitää olla teknologiaa, joka toimii, ja Euroopan navigosteollisuudella ei ole pelkästään taloudellista, vaan myöskin poliittinen turvallisuus. Ja katsotaan myöskin, mitä ympäristömerkityksiä sillä on Euroopan unionille. On oltava käytännönlähteinen ja visionäärinen lähestymistapa laivanrakennusalaan. Viime vuosina Euroopassa on keskitetty laivanrakennusala erityisen korkean teknologian arvokkaisiin aluksiin. Tätä kautta pyritään saamaan aikaan kilpailukykyetuja niin, että alamme pääsee irti menneestä maailmasta mutta myös Kiinalla on poliittisia tavoitteita päästä korkeateknologian alusmarkkinoille. Siksi on nyt jo mietittävä sitä, miten, mitä voisivat olla seuraavat ala, askeleet, joilla voidaan säilyttää tämä kilpailuetu. Se, että ei ole tehokkaita maailmanlaajuisia kaupan sääntöjä, tarvitaan eurooppalainen sateenvarjo, jolla suojellaan laivanrakentajia, jotka muuten ovat taistelemaan yhä enemmän. Laivanrakennusala on edelleen dollaripohjaista – ja se merkitsee sitä, että pitää taata se, että nyt taloudellisia epätasapainoja ja taloudellisia epätasapainoja ja että meidän tuottajiemme kohdellaan oikeudenmukaisesti. Tämä ala myös osaltaan lisää merialan turvallisuutta. Merialan turvallisuusstrategiaa tämä palvelee myös arktista strategiaa. Ja varmastikin EUn jäsenvaltiot niillä on voimakkaita merien liittyviä intressejä. Ja tästä syystä ne ovat haluttomia siirtämään enemmän Päätöksenvaltaa, päätösvaltaa asiassa komissiolle, mutta jos halutaan kilpailla merkittävien merenkulkuvaltojen kanssa, tarvitaan resursseja ja yhteistä toimintaa. Brexit tulee viemään pohjaa pois merenkulkualaltamme jossakin määrin, mutta se voi myöskin olla sysäys edetä nopeammin yhteisen merialan politiikan rakentamiselle. Tärkeää on tuohon myöskin ympäristökysymykset tässä teollisuuden, tällä teollisuuden sektorilla. Se, että EUta pidetään edistyksellisempänä valtana, mitä tulee ympäristölainsäädäntöön, on tärkeää pitää se myöskin esillä merenkulkualan kauppasuhteissa. Se osaltaan myöskin edistää meidän ponnistelujamme ympäristöstandardien levittämisessä. Ilmastonmuutos myös tulee avaamaan uusia sääntöjä nimenomaan arktisella alueella – uusia väyliä olla, koska tämä on nopeamman kulun Afrikasta, Afrikkaan ja Aasiaan kuin tänään, jolloin alukset ovat kulkemaan lähi ja Etelä-Aasian kautta. Nämä leitit tulevat olemaan nopeampia, myöskin vaarallisempia. Meidän täytyy nyt jo tänään pohtia tätä asiaa. Täytyy kehittää uutta teknologiaa, uusia aluksia, jotka pystyvät toimimaan myöskin tällaisissa äärimmäisissä olosuhteissa pohjoisessa. Henkilökohtaisesti minä edustan merenkulkukansakuntaa Latvian palaverkostelusta. Voisin sanoa, että meidän nykyisiä tärkeimpiä haasteitamme ovat työntekijöiden taitojen kehittäminen ja markkinajärjestelmän kehittäminen. Historiallisten perinteiden ansiosta laivarakennuksessa Latvia on kunnioittavassa asemassa ja sillä on uuden tyyppistä teknologiaa ja uutta suunnittelua, mutta nämä innovaatiot eivät kuitenkaan riitä siihen, että Latvian laivarakennusala pysyisi hyvässä taloudellisessa tilassa, ajatellen sitä, miten kysyntä vähenee Euroopassa. Laivarakennusala on tietopohjaisen talouden osa ja Latvian hallitus on virallisesti pyrkinyt saamaan aikaan todellista eurooppalaista lähestymistapaa laivarakennusalan kehittämiseksi ja tätä kautta edistämään asiaa. Kiitos kollega Mamikins. Ja nyt puolitoista minuuttia kollega Krupa. Panie przewodniczący, pani komisarz, całkowicie popieram Kiitos puhemies, komission jäsen. Tuen täysin tämän kysymyksen laatijan kysymystä, kun aiheena on Euroopan laivanrakennusteollisuuden tila. Euroopan komission käynnistämät toimet ovat johtaneet siihen, että esimerkiksi Gdanskin telakka on täysin epäonnistunut Puolassa. Telakoilla on rakennettu noin 100 000 alusta ja Puolan EU-hun liittymisen jälkeen kävi niin, että valtion tuki telaka, telakoille katsottiinkin olevan laitonta. Tuki piti lopettaa ja tämä johti sitten siihen, että työpaikkoja menetettiin. Uudelleenjärjestelyehdotuksetkin sitten torpattiin komissiossa ja tämän seurauksena Gdanskin telakka piti myydä ukrainalaiselle yritykselle. Ikävä kyllä emme ole juurikaan kokeneet hyvää tahtoa tämän teollisuuden alan tukemisessa. Nyt kuitenkin Puolan hallituksen ansiosta ala pyritään rakentamaan uudelleen. Meillä on kahdeksan huomattavaa telakkaa muun muassa Gdanskissa. Laivan rakennusteollisuus on teo- turvallisuudenkin kannalta oleellista. Kiitos. Nyt kolme minuuttia kollega Anderson. Thank you. Kiitos. Irlanti kontinentti on saari ja siksi se on riippuvaisempi merenkulusta kuin useimmat EU-jäsenvaltiot. Britannian hallituksen jatkuva häikäilemättömyys Brexitin yhteydessä merkitsee sitä, että on varovaisuuteen liittyvä periaate se, että hoidetaan merkukapasiteetista niin, että vältetään se, että Irlantia rankaistaan. On tärkeää katsoa, mitä tapahtuu Irlannin viennin kautta kuulle Britannian kautta, joten merenkulalla on yhä enemmän merkitystä Irlannin niin pohjoisessa kuin etelässä. Talouskriisi laivanrakennusalalla on kohdannut Irlannin pohjoista. Suurin äh, telakka on nimittäin Belfastissa ja siellä on siellä on kertytty uutta teknologiaa, siellä on tapahtunut yhä vihreämpää toimintaa ja siellä on etsitään uusia markkinoita. Tärkeimmät satamat pohjoisessa äh, Fastin satama ja minun kotikaupunkini Derin Foilin satama ovat sellaisia, jotka ovat tärkeitä suhteessa eurooppalaisen markkinoihin. Ne ovat kaikki riippuvaisia eurooppalaisista toimitusketjuista. Brexit tuhoaa näiden toimintamahdollisuuksia, uhkaa tuhota myöskin tätä alaa. Britannian hallituksen strategia näyttää olevan se, että yhä enemmän käytetään tykkilaivoja sen sijaan, että katsottaisiin eteenpäin tämän sektorin kehitystä – Britannian hallitus näyttää olevan täysin välinpitämätön Brexitin vaikutuksista Irlannin pohjoisosalle. Tämä kaikki merkitsee sitä, että EU pitää tehdä suunnitelmia. Ratkaisuja on olemassa uhille, jotka, jota Brexit merkitsee kaikille sektorille, mukaan otettu raivanäkennussektori. Meillä on eh, ratkaisuja tähän, ja niin se on se, että Pohjois saisi, Pohjois saisi erityisaseman niin, että se olisi osana EUta myöskin Brexitin jälkeen. Tiksi olemme esittäneet myöskin järjestelmää, jota kautta luotaisiin tällaisia erityisiä kanavia. Tämä miksi sitä, että luotaisiin infrastruktuuria satamimme, jolla kautta voitaisiin äh, edistää toimintaa, jota tapahtuu sekä pohjoissa ja etelässä. Haluaisin myöskin kiinnittää huomiota siihen parlamentin sen toimintaan, jota kautta pyritään huolehtimaan tavaroiden kuljetusta Irlannista Britannin kautta edelleen EU-hun. Nämä järjestelmät olisivat sellaisia, että ne voitaisiin käyttää tuotteille, jotka kuljetetaan Britannian kautta Irlannista muuhun Euroopan unioniin. jota kautta suojeltaisiin sisämarkkinoiden eheyttä ja mahdollistaisiin idän ja lännen välisen kaupan jatkuvan. Me emme halua, että luodaan rajaa Irlannin sisälle, emmekä halua myöskään, että Irlannin meri Irlannin ja Britannian välillä muuttuisi esteeksi. Haluaisin muistuttaa parlamentin siitä, että Titanic rakennettiin Belfastissa sijaitsevassa telakassa Belfastin keskustassa. Nyt rauhan prosessin myötä yhteisön kehitys ja Euroopan rahoitus on johtanut siihen, että on tarpeen muutoksia, mutta Titanic törmäsi ensimmäisellä matkallaan jäävuoreen Pohjois-Atlantilla ja upposi, joten vetoaisin nyt kollegoihin. Nyt ei pidä Irlannin törmätä siihen jäävuoreen, joka on Brexit. Kiitos. Kiitos kollega Anderson. Ja nyt kaksi ja kolme minuuttia kollega Elissen. <clears throat> arvoisa puhemies toimeenpaneva komissio on esittänyt meille uuden ohjelman kokonaisvaltaisen strategian laivanrakennusteollisuudelle. Hyvä puhemies, me emme puolla tätä ohjelmaa. Tämä komission esittämä teksti yrittää viedä väkipakolla turhia pinnallisia sääntöjä ja sekantua kansalliseen itsemääräämisoikeuteen. Meillä on markkinatalous, yritykset ovat itse vastuussa omasta menestyksestään tai epäonnistumisistaan, eikä niille pidä asettaa byrokraattien toimesta mitään esteitä, koska nämä byrokraatit eivät tiedä, mikä on oikea tilanne kilpailulla ja mikä ovat markkinoiden oikeat arvot. Hyvä puhemies, me vastustamme tätä toimivaltuuksien siirtämistä, me vastustamme verorahojen tuhlaamista kun pyritään tukemaan yrityksiä, jotka eivät ole elinkelpoisia ja luotettavia, ja tuetaan jo konkurssissa olevia yrityksiä toisilla sektoreilla, valtion avut, valtion tukiaiset vain lykkäävät epäonnistumista, ja se ja sillä, sillä tavalla tämä teollisuuden ala ontuu. Ajatelkaamme vain autoteollisuutta tai, tai lentokoneteollisuutta. Mehän olemme tämän kokeneet 1980-luvulla. Eh, Alankomaiden veronmaksa joutui maksamaan tuhansia florintteja, joilla tuettiin meidän maamme laivarakennusteollisuutta ilman sen parempaa tu- tulosta. Useat telakat ovat joutuneet sulkemaan ja monia työpaikkoja on menetetty. Eli veronmaksajan rahat tuhlattiin aivan, tur- aivan turhaan. Eli eh, Äh, pyydän armoa nyt teiltä, että te äh, ja to, onneksi yritykset ja yksityinen sektori ovat pystyneet nousemaan jaloilleen ja elvyttämään tätä teollisuuden alaa, koska julkinen valta ei pysty sitä itse määrittämään, miten markkinoilla toimin. Tässä on kysynnän ja tarjonnan laki, kyse laadusta myös, mitä tarjotaan. Mutta nämä kaikki tukiohjelmat pitäisi saada lopetetuksi. Meidän pitää lopettaa eurooppalaiset tukiaiset antakaamme eh, tämän teollisuuden haaran eh, toimia omassa rauhassaan. Kiitos. Nyt puolitoista minuuttia kollega Zambaski. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Kiitos kollega Jakovcicille siitä, että että hän on ottanut esille tämän näin tärkeän kysymyksen. Useat jäsenvaltiot omaavat perinteitä telakkateollisuudessa. Tämä perinne on tuhattuna. Me puhumme hyvin paljon teolli, uusteollistamisesta EU-ssa, mutta me tarvitsemme myös vanhaa työllisyyttä, vanhoja perinteitä. Ne pitää säilyttää. Totta kai kilpailu on olemassa, mutta kolmannet vaat harjoittavat sitä epälojaalisti. Se on aika normaalia, koska he haluavat päästä markkinoille me, meidän markkinoillemme, meistä, meidän jäsenvaltioistammehan ja parlamentista ja EU-sta kokonaisuudessaan riippuu, jos me pystymme säilyttämään nämä työpaikat. Kiitos. Sallitteko kollega Mikinsin esittää teille kysymyksen? Kiitos, edustaja Jambatski haluaisin esittää teille kysymyksen. Oma kotimani Latvia vuonna 2004 liittyi EU-hun. Bulgaria liittyi yhdessä Romanian kanssa vuonna 2007. Laivanrakennusalalla me hävisimme joissakin asioissa, mutta kyllä toisaalta olemme myös voittaneet muissa kysymyksissä. Mikä on tilanne teidän maassanne? Onko seikkoja, joissa hävisitte, mutta myös voititte? Kollega, благодаря за Kiitos kollega tästä kysymyksestä. Olette ihan oikeassa. Jäsenyys EU:ssa Latvian ja Bulgarian liittyminen oli neuvottelukysymys. Kyllä, alussa me menetimme lukuisia työpaikkoja, mutta sen jälkeen tämä sektori on kehittynyt. Meillä on tällä hetkellä kaksi telakkaa julkisilla varoilla toimivaa ja useita yksityisiä telakoita. EUn myötä meidän täytyy tehdä yhteistyötä keskenämme myöskin merenkulkualalla ja me voimme silloin saada hyviä tuloksia. Kiitos kollega Jan Baski. Meillä on yksi puheenvuoro pyydä ilman puhujalistaa. Ja keskustelun päätteeksi puhuu edustaja komissaari Kiitos puhemies. Haluan kiittää kaikkia teitä esittämistäni kommenteista. Laivarakennus, teollisuus ja merenkulkuala on niin tärkeä, että todennäköisesti meidän tulee ryhtyä myös muihinkin toimiin, joita, joita olemme viime aikoina käynnistäneet. Mainitsin jo Leadership 2020 aloitteen. Siinä saamme uutta suuntaa tälle alalle vastataksemme uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, kun keskustelemme innovoinnista, kiertotaloudesta ja digitalisaatiosta. Minä olen luottavainen sen suhteen, että kehitys ei tietenkään voi olla kovinkaan nopeaa. Tarvitaan yhteiskeskusteluja, yhteistä ponnistelua kaikkien sidosryhmien kanssa, mutta katson kuitenkin, että saamme hyödyllisiä tuloksia aikaiseksi. Jäsenvaltiot ovat oleellisessa roolissa, jotta myös yritykset voivat tarttua niille tarjolla oleviin mahdollisuuksiin. Luonnollisesti huomioimme kaikki sidosryhmät, myös parlamentin ja tämän alan teollisuuden toimijat. Perehdyn juuri niihin aloihin, joilla kenties meidän toimintamme tulisi olla vielä tehokkaampaa, vahvempaa ja jossa meidän toimillamme voi olla merkitystä. Tässä kyseeseen tulee markkinoille pääsy ja rahoituksen saatavuus. Työstämme paljon osaamiskysymyksiä, markkinoille pääsyä, mutta kenties tarvitaan vielä uusia näkymiä, kun keskustelemme tulevasta budjetista ja teollisuudesta – ja aivan erityisesti laivanrakennusteollisuudesta. Tämä ei varmasti ole tämän keskustelun päätepiste. Kiitos. Kiitos komission jäsen.